toimin tässä alussa valiokunnan puheenjohtajana tänään, sillä olen ainut, joka jäi henkiin edellisestä puheenjohtajistosta. Per questa ragione dichiaro... Näin avaan kokouksen ja muistutan kaikkia siitä, että tämän päivän kokouksen esityslistamme näyttää seuraavanlaiselta. Valiokunnan puheenjohtajisto valitaan tänään. Puheenjohtaja valinnat käydään tänään. Enintään neljä varapuheenjohtajaa valitaan. Ja sen jälkeen sitten toteaisin, että ensin valitaan valiokunnalle puheenjohtaja. Ja kun puheenjohtaja on valittu, hän jatkaa kokouksen johtamista täällä. Ja puheenjohtajan valinnan jälkeen sitten valitsemme varapuheenjohtajat valiokunnalle. Ja siihen sitten tämän päivän työt päättyvätkin. Kunnes sitten seuraavan kerran valiokunta kutsutaan koolle. Ja nyt sitten korvauksista tämän päivän osalta. Koratsa Bild korvautuu rova vereinillä rova Helvik Sakorakiksella. Operistorit. Storits vysoce k selaksilla. Mitsi Moretilla, Crownly, Halla-aholla, Sulik, Kallaksella ja Soltes Albrechtilla. Ja kaikki ovat paikalla ja voimme näin ollen tästä jatkaa. koko, totean kokouksen päätösvaltaiseksi, eli vähintään kymmenen jäsentä on oltava paikalla. Ja nyt e, jokainen, joka haluaa, voi asettua ehdolle puheenjohtaja vaaliin tähän mennessä. E, Vicky Ford on ilmoittanut ehdokkuudestaan. Jos täällä on muita halukkaita ehdokkaita, niin nyt välittömästi on sitten asiasta ilmoitettu. Muita ehdokkaita ei näytä olevan. En ollen. Meillä on yksi puheenjohtajaehdokas, Vicky Ford. La collega, vi propongo che la collega, ma mi pare un'inviata anticipata. Ja tässä jo uploadit tulivatkin, mutta toivoisin, tai tässä jo tulikin näin uploadein valituksia. Näin pyydän teitä tulemaan tänne eteen ja voitte jatkaa tästä sitten puheenjohtajan tehtävissä. I've started by remembering my No niin, äh, tässä ihan aluksi äh, aloitin unohtamalla mun äänestyskorttini. No niin, äh, sitten varapuheenjohtajien valintaan ensimmäinen varapuheenjohtaja ehdokas on Anna-Maria Koratsa Bild, joka ymmärtääkseni on jämähtänyt eurostarin, niin kuin muutamat meistä muistakin, mikä on huono alku, mutta hän varmaan hyväksyy tämän äh, äh, nimityksen äh, saavan aluksi onnitella teitä valinnastanne. Ja kyllä, ja aivan oikein Maria Koratsa Bildia haluamme ehdottaa ensimmäiseksi varaa varapuheenjohtajaksi. Hän oli siellä Englannin, Iso-Britannian Brit- mantereella viipynyt aivan liian kauan. Tämä sitten tämä johti tähän, niin, mutta hän kuulemma hyväksyy ehdokkuutensa. Onko muita ehdokkaita? Ja koska uusia ehdokkaita ei ole, eh, voinen, voinemme eh, todeta eh, Anna-Marian nimityksen hyväksytyksi. Ja tervet, kyllähän minusta britteihin on tervetullut aina vaan. Että tässähän nyt ottaa tämän imaginaarisen paikan vierestäni. Ja näin. Sitten toinen varapuheenjohtaja, ehdokas Robert Rosvo. Onko Rosvo, paikalla? Congratulate you. Ensin haluaisin onnitella teitä uudesta tehtävästänne. Alderyhmän nimissä haluaisin ehdottaa Robert Rosforia hän on ollut verrattain aktiivinen jäsenvaliokunnassa viimeisen vuoden, viiden vuoden aikana mukaan lukien. Hän on toiminut kuluttajansuojakysymyksissä esittelijänä. And in the light of no other nominations, can I take... Ja koska muita ehdokkaita toiseksi varapuheenjohtajaksi ei ole, tämä valinta on näin varmistettu. Rapea Rochefort. up by falling over. Congratulations. Do come. And I understand that Mrs. Ja sikäli kun ymmärrän, edustaja Gebhard haluaa esitellä kolmannen. Kiitokset esittelystä. ST-ryhmän nimissä onnittelut teille valinnastanne eh, puheenjohtajaksi. Onnittelut myöskin uusille varapuheenjohtajille. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi ehdottaisimme Katrin Steileria. Hän on varsin eh, tuttu kollega tässä valiokunnassa. And can I take it that the... Eh, olettaisin, että muita ehdokkaita ei ole, vai onko? Näin sitten kätten taputuksin Kathleen Styler hyväksytään varapuheenjohtajaksi. And the fourth vice chair? Ja neljäs varapuheenjohtaja. Kiitos ja onnittelut myöskin ja ehdotan toista ST-ryhmän varapuheenjohtajaa arvon kollegaa Serso Koratia eh, ja tervetuloa teillekin tänne eteen. Are there any other nominations? Siis oliko muita eh, ehdokkaita? No kun ei ollut, niin tulepas takaisin tänne ylös. And now it's mm, mm, Sitten vielä kokousaikataulu vahvistaminen, se on varmaan jaettu edustajille kokouksen alla. Onko kokousaikatauluun, aikatauluehdotukseen jollakulla jotakin huomatattavaa? koska vastalauseita ei ole, voinemme hyväksyä nämä päivämäärät valiokunnan kokouspäivämääriksi. Kiitoksia. No niin, no, sehän meni helposti. Ei tässä sitten mitään hätää taida ollakaan. Minulla, jos olisi muutama sana sanottavana, niin sikäli kun sallitte ja muutamista päätöksen, päätöksistä hiukan ennakkotietoa. Tiedän, että, että Malcolm Harbourin johdolla tämä valiokunta oli yksi e, parhaimmista, ahkerimmista valiokunnista. Hänen erinomainen johtonsa sen takaisin. Hän, me pyrimme edesauttamaan taloudellista kasvua, yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja helpottamaan yhteistyötä kautta unionin samalla kun myöskin kuluttajien asemaa monilla sektoreilla pyrittiin parantamaan. Esteettömät sisämarkkeet ovat mahdollisimman hyvä tapa edesauttaa kasvua ja purkaa kaupan esteitä sekä liikkeen, liike-elämän että kuluttajien edustajiksi samoin myöskin sitten vahvistaa liiketoimintakulttuuria, yhdenmukaistaa eh, pitkin Eurooppaa. Yhteydensmarkkinoiden on tarkoitus helpottaa kaupankäyntiä rajojen yli eh, tämän yli 350 miljoonan kuluttajan keskuudessa. Byrokratiaa ei ainakaan ole tarkoitus lisätä päinvastoin, ja minun johdollani eh, valiokunnan tulee erikseen, erityisesti vielä panostaa työpaikkojen ja taloudellisen kasvun vahvistamiseen ja no, olemassa olevan lainsäädännön voimaan saattamisen ja noudattamisen vahvistamista, ei niinkään uutta lainsäädäntöä. Me tulemme älykkääseen sääntelyyn kiinnittämään huomiota avoimella tavalla ja toivottavasti sitten pystymme jatkamaan Malcolmin jalanjäljissä koska hän halusi vaikutusten arviointeja aivan erityisesti tutkia huolellisesti, koska ne ovat kaiken politiikan peruskivenä. Euroopan par- parlamentin oma vaikutusten arviointi juontaa tästä valiokunnasta ja Malcolmin ajasta. Minun käsitykseni mukaan tämä parlamentti, jotta, jotta asioita saataisiin täällä ajatuksi, tarvitsee hyvät yhteistyösuhteet sitten kadun toiselle puolelle neuvostoon ja komissioon ja näin pyritään vahvistamaan läheisyys- ja suhteellisuusperiaatetta entistä voimakkaammin. Se on oikea tavoite. Vaikka yhteiset pelisäännöt ovatkin voimassa, markkinat voivat silti ja niiden tuleekin olla erilaistuneita erilaisia. Koko kenttä on monimutkainen, haasteet ovat suuria, mutta on e- esimerkiksi suurta hyötyä vielä löydettävissä vaikkapa digitaalisten markkinoiden avaamisesta yhtenäismarkkinoiden palvelu, palvelukseen täysin täysimittaisesti. Nämä ovat minun ensimmäiset aluajatukseni. Kiitos siitä, että luotatte minuun Monet ovat tuttuja e, edellisiltä vuosilta muista valiokunnista. Ja näenkin odottamaan sitten lämmintä yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien ja muiden kollegojen taholta. Ja sitten lupaan avoimin korvin kuunnella myöskin teidän aloitteita ja ajatuksianne niin, että tämä valiokunta sitten työstää mahdollisimman hyvin selviä. Oveni on muuten aina auki. Tervetuloa kertomaan huolenne. Sitten vielä pari käytännön asiaa. Ensin maanantaina komissaarin kuulemisia on luvassa Strasbourgissa siis näiden pätkäkomissaarien osalta. Me emme olemme tässä vetovastuussa komissaari Tajanin seuraajan kuulemiseksi, mutta olen pyytänyt ja saanut luvan myöskin meidän valiokuntamme jäsenille olla läsnä näissä näissä kuulemistilaisuuksissa tai tässä tilaisuudessa. Nehän ovat avoimia ja vapaa ja kaikkien kuunneltavissa, katseltavissa. Ennen, ennen kesätaukoa vielä on, on luvassa koordinaattorikokous ensi torstaiksi, muistaakseni aamulla, siis Strasbourgissa ennen äänestystä, siis 17. päivä sitten komission eri pää, pääosastot, jotka ovat eniten tässä sisämarkkinatyössä mukana, ovat tarjoutuneet tulemaan tapaamaan meitä. Me halua, ajattelimme pitää tällaisen avoimen koordinoidun kokouksen, eli henkilöt, jotka haluavat vaihtaa näkemyksiä pää, pääosastojen kanssa tuonempana kesällä, niin että voitte sitten miettiä heidän näkemyksiään sitten laman aikana 22. päivä aamulla ilman tulkkausapua. Jotkut ovat ehdottaneet, että, että jonkinnäköisiä näke, näkemyksiä sitten voitaisiin vaihtaa myöskin eroavien komissaarien kanssa Eh, heidän tilinpäätöksestään. Voisimme sitä sitten ehkä vielä koordinaattorikokouksessa enemmän pohtia, koska heiltä, heiltä on tietenkin paljon opittavaa ja heillä on myöskin sitten oma perintönsä jätettävänä näin sekä meille että seuraajilleen. Eli olisi mielenkiintoista todellakin nämä loppukaneetit näiltä eroavilta komissaarilta kenties kuulla syyskuussa. Jokin päivä sillä sitten omistetaan näistä tulevista kokouksistamme tai aika. Luulisin tässä olleen kaiken. Kiitoksia kovasti.